Président. Mesdames, Messieurs, Madame la Commissaire, bonjour à tous. La séance est donc reprise. No niin, hyvää iltapäivää. Aloitan eilisen pöytäkirjasta ja te hyväksytyt tekstit, ne ovat nyt saatavilla. Onko mitään kommentteja? Ei näytä olevan, joten näin pöytäkirja on hyväksytty. Lisäksi minulla on ilmoitusluontoinen asia. Sain